hyväksytyksi, ellei 24 tunnin kuluessa jokin poliittinen ryhmä tai vähintään 40 edustajaa esitä, että niistä täytyy äänestää. Ja Seas andirect sivulla löytyvät tekstit ja, tämän, ja näiden tekstien otsikot julkaistaan tämän päivän pöytäkirjasta. 74 artiklan mukaisesti yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa olen allekirjoittanut kaksi säädöstä ja otsikot näistä säädöksistä julkaistaan tämän kokouspäivän istuntopäivän pöytäkirjassa.